Państwa. Kerron teille myös, että tällä viikolla neuvoston puheenjohtaja ja minä parlamentin puhemiehenä eh, allekirjoitamme 74 artiklan mukaan parlamentin työjärjestyksestä eh, säännöksen ja sen otsikko liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Seuraava kohta on esityslista teille on esityslista ehdotus annettu, jonka puheenjohtajakokous on 4. maaliskuuta torstaina hyväksynyt 2010. 137 artiklan mukaan